Ruotsiin. Ja nyt hyvät kollegat, me olemme hiukan myöhässä, joten menisimme yhteiskokoukseen Ekon valiokunnan kanssa, talous- ja rahasioiden valiokunnan kanssa. Esityslistalla on niin ne, jotka poistuvat, pyytäisin poistumaan hiljaa, jotta voimme mennä eteenpäin. Eli rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin tai terrorismin rahoitukseen. Pyytäisin niitä, jotka poistuvat, että he poistuvat nyt, jotta voimme jatkaa työskentelyämme salissa. Ensimmäinen äh, rahapesun vastainen direktiivi hyväksyttiin 25.2015. Komissio on omassa toimintasuunnitelmassaan äh, terrorin äh, rahoituksesta helmikuussa 2016 vedonnut jäsenvaltioihin, jotta vietäisiin eteenpäin tehokasta transponointia tästä direktiivistä. 2016 heinäkuussa esitettiin tarkistuksia, jotta saadaan aikaan hyvät äh, puitteistot näihin kysymyksiin. Esittelijät ovat esit- antaneet 49 äh, tarkistusta. Meillä on neljä, yhteensä 460 tarkistusta ja nyt ähm, Ekon valiokunnasta äh, herra Poikieri. Ah, kysyisin, haluatteko sanoa muutaman sanan? Muussa tapauksessa annan esittelijöille puheenvuoron just that uh, this is a very important... Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Teimme erittäin hyvää työtä direktiivin neuvotteluissa. Toivottavasti tekstistä tulee nyt voimakas ja pääsemme mahdollisimman nopeasti kolmikanta neuvotteluista. Haluatko sinä olla puheenjohtajana tässä ensimmäisessä osassa vai miten teemme? Aloitamme ja ensin puheenvuoron saa Ekon valiokunnan esittelijä Karins. Thank you very much and, uh... Kiitos paljon ja tässähän voi melkein toivottaa hyvää, toivottaa hyvää iltapäivää kaikille. Niin kuin puheenjohtaja mainitsi 49-50 tarkistusta alkuperäiseen mietintöön, niin sitten tulikin nelisen äh, sata lisää tässä. Ja monet meistä, jotka olemme tehneet työtä tämän direktiivin puitteissa parissa, olemme äh, samoja henkilöitä, jotka teimme asian parissa työtä jo viime kierroksellakin. Ja niin kuin tarkistukset osoittavat, niin mielestäni tulee kyllä sellainen vaikutelma, että täällä ollaan hyvin samoilla linjoilla. Kaikki olemme sitoutuneita parantamaan tekstiä niin, että rahanpesusta ja terrorismin rahoituksen jäljittämisestä saataisiin tehokkaasti tehokkaampaa näiden torjunta ja erityisesti artiklat 3031 eli rekist- yritysten rekisteröinti ovat saaneet aikaan parannusta ja 31 säätiöiden rekisteröity ensimmäisellä kierroksella emme tätä ehdotusta saaneet läpi. Yleinen, yleisesti ottaen tarkistukset ja tällä hetkellä varjoesittelijöiden kanssa niitä käymme läpi. Meillä on ollut jo kaksi kokousta ja ensi viikolla jatkamme, yritämme saada asian hoidettua, niin kaikki vaikuttaa tavat yleisesti ottaen äh, olevan valmiit äh, siihen, että rekisterit olisivat julkisia. Toki tähän on kyllä joku poikkeus. Ja varmaankin tässä nousee neuvostossa, neuvoston tasolla kolmikantaneuvotteluissa sitten vielä esiin kysymyksiä. Ja tätä emme tarkistuksissamme ole välttämättä vielä ottaneet huomioon? Entäpä äh, esimerkiksi alaikäisten henkilöiden nimeäminen ja niin edelleen. Mutta tätä tekstiä voidaan tältä osin vielä sitten muokata. Ja me olemme tässä avoimin mielin äh, liikkeellä. Ja kun rahavirtaa erityisesti pyritään seuraamaan ja jotkut ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat ehkä eri linjoilla kuin mitä minä tässä nyt sanon. Mutta meillä on nyt valmisteilla kaksi tarkistusta juuri näihin artikloihin 30 ja 31. Muitakin on vielä tulossa kompromisseina. Kaikki eivät ehkä voi olla kompromisseihimme täysin tyytyväisiä, mutta kyllä minä uskon, että ainakin Euroopan parlamentissa olemme kyllä hyvinkin samoilla linjoilla. Minun mielestäni yhteisesittelijänä siis meidän tulisi nyt toimia niin, että me kuitenkaan estä sitten ihan laillista yritystoimintaa Euroopan unionissa tai laita kapuloita sen rattaisiin. Ja uskon, että toinen yhteisesittelijä on tässä asiassa kanssani samoilla linjoilla. Emme me mitään laillisia intressejä ja laillista etua tässä pyri estämään. Laiton toiminta pyritään estämään, mutta ei haluta todella vaikeuttaa laillista toimintaa. Haluamme jatkossakin Euroopan olevan avoin yritystoiminnalle, mutta haluamme, että ne yritykset, jotka toimivat puhtaat pussissa, rekisteröityvät ja kaikkien tahojen, jotka toimivat Euroopassa, tulisi kunnioittaa Euroopan lakeja ja ohjeita. Tarkistuksia on koko joukko, osa niistä hyvinkin mielenkiintoisia. Kaikki eivät pyydä rekisterien, rekisterien täyttä julkisuutta, mutta ymmärrämme, että rekisterit ovat komissionkin ehdottomassa muodossa hyvä ehdotus ja nyt pyrimme samaan aikaan sitten mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Ja tietenkin parlamentti haluaa mahdollisimman hyvän neuvottelukannan, kun lähdetään kolmikantaneuvotteluihin jäsenvaltioiden kanssa tämä aihe on todella tapetilla Euroopan unionissa. Tässäpä minun huomioni tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sargentini, joka on Liben esittelijä. Kiitoksia kovasti. Jos nyt lisätään siihen, mitä äh, toinen yhteisesittelijä äh, sanoi, niin äh, te olitte kyllä paikalla, kun neuvottelimme viimeksi. Tässä on ollut tärkeää, että rekisteri tulee mukaan lainsäädäntöön. Nyt on myönteistä, että sekä komissio että neuvosto haluavat mennä eteenpäin. Nyt näyttää siltä, että parlamentissa kunnon enemmistö vie asian vielä eteenpäin. Selkeytetään myös julkiset rekisterit ajatellen trusteja ja säätiöitä. Tämä, tässä pitää keskittyä tähän Eh, jotta otetaan mukaan kaikki sellaiset rakenteet, jotka toimivat eri Euroopan maissa samalla tavoin kuin eh, trustit toimivat ja eh, tällä tavoin pitää selvittää, mitkä rakenteet toimivat ja missä. Tämä on siis hyvä uutinen, jos nyt jatketaan varjoesittelijöiden kokouksella ensi viikolla, niin meidän pitää puuttua myös etukäteen maksettuihin kortteihin ja verkkomaksuihin. Tässä on lobbausta ollut paljon myös sähköisten maksujen tahoilla on ollut lobbausta tässä ja nyt meidän täytyy katsoa, että väärinkäytöksiä ei tapahdu silloin, kun käytetään, terroristit käyttävät näitä välineitä. Täällä on paljon tarkistuksia edistysmieliseltä puolelta parlamentissa, mutta yritämme tässä nyt tehdä selväksi, että yhteisesittelijöiden pitää löytää yhteinen tie eteenpäin ja saada aikaan sellainen kompromissi, joka saa laajan tuen taaksensa ja uskoisin, että osa tästä väännöstä tapahtuu neuvoston kanssa, koska meidän näkemyksemme avoimuudesta ei ole samanlainen kuin neuvostossa. Tähän mennessä tämä näyttää hankala, vähemmän hankalalta kuin viimeksi. Terrori-iskut ja valtavat veronkiertosysteemit, ne ovat tulleet sen jälkeen esiin. Kiitoksia kovasti, erittäin hyvä, vahva ja kunnianhimoinen yhteinen kanta, joka saa varmasti laajan tuen S- ja D-ryhmän varjoesittelijä Peter Simon. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Tämä on erinomainen pohja yhteiselle kompromissin etsinnälle. Olen luottavaisin mielin siitä, että tästä lainsäädäntöpaketista tulee entistä parempi. Tämä on hyvin tärkeä, kuten Panama-papereiden jälkeen nähtiin. ST-ryhmältä muutama kohta tästä luonnoksesta. Keskusrekisterit, niiden kohdalla pidämme hyvänä sitä, että kun taloudellisia toimijoita määritellään, mennään eteenpäin mutta menisimme tässä hieman pidemmälle kuin mitä yhteisesittelijä ehdottaa. Tässä tehtäisiin ero tavallisten ja passiivisten yritysten välillä. Itse emme toimisi näin, vaan ottaisimme tähän kaikille yrityksille 10 prosentin kynnyksen taloudellisen edun osalta. On hyvä että jäsenvaltio mainitsee nämä toimijat rekistereissä. Tässä haluaisimme mennä hieman pidemmälle ja ottaisimme mukaan myös sanktiot, mikäli sääntöjä rikotaan. Kun sitten katsotaan taloudellisten toimijoiden pääsyä rekistereihin, on hyvä, että avoimuus lisääntyy on selvää, että rahanpesu ja muut toimet ylittävät valtioiden rajoja. On selvää, että kaikille viranomaisille pitää antaa suora ja maksuton pääsy näihin tietoihin, jotta ne voivat hoitaa työnsä. Olemme jättäneet tarkistuksia. Uskomme, että rekisterin tulon kynnys on, voi olla vain aikaisempi rekisteröinti ja tietty maksu. Mitä tulee sitten näihin trusteihin? Tätäkin käsitellään rahanpesudirektiivin edistämisen yhteydessä. Kun katsotaan soveltamisalan laajentamista, voimme tukea sitä, niin kuin tässä mietinnössäkin tehdään. Ja pitäisi tehdä myös tai antaa yleinen pääsy taloudellisista toimijoista. Sitten tarkistus STLtä numero 33. Kiinteistöt soveltuvat varsin hyvin pimeisiin toimiin. Uskomme kuitenkin, että yksittäiset tontti- ja kiinteistörekisterit pitäisi myös jäsenvaltiossa yhdistää toisiinsa. Sitten kiinniänet henkilöt. Tässä olemme katsoneet usein ainoastaan poliitikkoja. Entä sitten jalkapalloliigat ja muut tapaukset, joita viime vuosina on nähty? Varmasti on oikein jos kannamme vastuuta poliitikkojen tapauksessa, mutta olisi hyvä myös katsoa myös muiden alojen, kuten urheilun ja hallinnon henkilöitä, jotka ovat olleet mukana rahanpesussa ja jääneet siitä kiinni. Myös heille pitäisi ottaa tiettyjä velvoitteita mukaan. Sitten delegoidut säädökset ja veroparatiiseihin liittyvät mustat listat. Komissiota on kuultu, että musta lista on tällä hetkellä vain leikka- ja liimaharjoitus. Tässä pyydämme komissiolta lisätoimia, muuten tällaista mustalista ei voi hyväksyä. Thank you. I... Kiitoksia. Käsittääkseni Holmajer, EPP-varjoesittelijöiden puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Euroopan parlamentin kanta mielestäni pyrkii erityisesti aikaansaamaan selkeyttä tähän ehdotukseen. Ja omalta osaltani haluaisin todeta, että tietenkin ulkomaailmassa suhtaudutaan Ähm, myönteisesti, jos vaikkapa urheilumaailma otettaisiin tässä huomioon ja niin edelleen, mutta kun nehän nämä äh, äh, alistetaan ihan normaalille lainsäädännölle, äh, korruptio, lahjonta, etujen halliminen on kaikissa jäsenvaltioissa laissa kielletty, mutta tietenkin asioiden selvittämisellä ja seurannalla on sitten toinen tilanne. Ja meillä poliitikkoina täällä on julkisessa virassamme pääsy tiettyihin asiakirjoihin ja me olemme tietenkin sitten vielä erityisen valvonnan alla. Ei korruptio koskaan ole luvallista, onpa kyseessä sitten jalkapalloilija tai tenniksen pelaaja tai mikä tahansa. Se nyt on kiellettyä joka tapauksessa, eikä sitä mielestäni tarvitse turhaan täällä mainita, mutta kun me poliitikkoina toimimme erilaisissa ähm, mm, toimintaympäristössä, niin äh, meidän äh, tilanteemme on sitten vielä hiukan toisenlainen. Ja tietenkin täytyy huolehtia siitä, mikä on oikeudellisesti tarpeen ja välttämätöntä, siitä huolehtimiseksi, että rahoitusvirtoja ei käytetä korruption tai muuhun kielteiseen. Libe-valiokunnan EPP Libe-tiimin puolesta totesin seuraavaa. Terrorismi ja terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden alalla ovat onpa kyse sitten veroparatiiseista tai yrityskuvioista, joiden kautta piilotetaan henkilöllisyys ja piilotetaan se, kenelle mitkäkin tilit ja rahat kuuluvat. Ja näin ollen piilotetaan vaikkapa mm, ö, öljyn tai kullan tai taideteosten ostaminen ja että näitä rahoja sitten käytetään esimerkiksi terrorismin rahoittamiseen. Tämähän on aivan miljardi toimintaa ja tämä terrorismin rahoitushara on estettävä. Se myös vaarantaa ihmishenkeä. Kiitoksia, Anna Gomes. Niin ähm, me esitimme tarkistuksia, halusimme äh, varmistua siitä, että äh, tässä annetaan tietty äh, minimimäärä tietoa. Ja haluaisin tässä yhteydessä myös toistaa sen, mitä esittelijä sanoi. Olemme hyvällä tiellä, jotta pääsemme sopimukseen. Ja haluan kiittää esittelijöiden panoksesta. Me esitimme tarkistuksen äh, henkilökohtaisesti. Esitin tarkistuksen, äh, jossa laajennetaan rekisterin äh, toimialaa ulkomaisiin yksiköihin, joilla on liikeyhteys EU-hun. Ähm, ja siinä on tiettyjä muodollisuuksia, esimerkiksi kiinteistöala ja tilin avaaminen. Jos tämä hyväksytään, sillä on globaalia vaikutusta ajatellen yritysrakenteiden avoimuutta. Monika mainitsi tässä juuri ottaisin etiin, että tämä on hyvin tärkeää, mm, ei pelkästään nämä korruption ja mm, veronkierron ehkäisemiseksi. Halutaan ehkäistä myös äh, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terroria. Me tiedämme, että kyse ei ole pelkästään nämä äh, trusteista, vaan yhtiöistä myös ja aivan todellisista yhtiöistä, jotka ostavat äh, kiinteistöjä ja omaisuutta EU-ssa. Tämä on rahanpesujärjestelmä. järjestelmä Jos meillä nyt on näin yksityiskohtia tiedossa trusteista, meillä pitää olla tiedossa niitä myös yrityksistä, erilaisista liiketoimintayksiköistä EU-ssa. Ja minä eh, luotan siihen, että EPP tulee tukea tähän ja me esitimme tarkistuksia, jotta saadaan tukittua reikiä nykyisessä eh, direktiivissä mm, siinä eh, korkean mm, alempi johtotason henkilö eh, saattaa olla tosiallinen omistaja edunsaaja. Mm, kysyin, eh, miten tämä saattaisi tapahtua. Eh, kyseessä oli suositus F, ATFltä. En tiedä, onko tämä hyväksyttävissä. Tämä on, tätä käytetään aika pitkälti. Ja omassa maassani ainut osa ensimmäistä rahanpesun torjuntadirektiiviä, joka hyväksyttiin 2015. Siinä oli juuri tämä porsan reikä. Ja voin vakuuttaa, että tämä ei ole mitenkään aiheellista. Meidän pitää tukkia tällainen, eikä pitäisi FATFn suosituksia noudattaa tältä osin. Me uskomme, että nämä e, edunsaajat, ne pitäisi olla, ei pitäisi olla yhteyksissä sellaisien tahojen kanssa, joiden todellinen, tosiasiallinen omistaja ei ole tiedossa, kun puhutaan rekistereistä, jotka, joita on tehty näistä tosiallisista omistajista. Usein pelkästään on henkilö tunnistetaan. 10 prosenttia osakkeista – voi olla määräävä tässä ajatellen siitä, minkä tasoinen henkilö on kyseessä. Ja nyt sitten näitä tarkistuksia, joita tehdään, meidän pitää laajentaa niitä myös niihin, jotka antavat veroneuvoja ja luonnollisia oikeushenkilöitä, jotka tekevät kauppaa, esimerkiksi huutokauppaa, talojen ja taidekauppaa ja meidän ei pitäisi tosiaankaan antaa huijata itseämme, koska tämä on yhä vain yleisempää, että päästään käsiksi näihin varoihin. Ja sitten me pitäisi olla myös virallinen lista, jota jäsenvaltiot päivittävät yhdessä komission kanssa. En tiedä, tiedättekö, että, että nämä tahot, kuten pankit esimerkiksi saattavat ostaa näitä palveluita eh, yhdysvaltalaisilta tahoilta. Ja eh, tosiaankin eh, komissio, aivan kuten tässä juuri sanottiin, tarkastelee näitä eikä pelkästään transponoida FATFn listaa. Ja me olemme esittäneet tarkistuksen, koska haluamme varmistua siitä, että noudatetaan tässä tarkistuksia ja katsotaan, että miten tämä asia toimii ajatellen nämä esimerkiksi Malta, joka tuli esiin tässä, nämä kultaiset viisumit ja niin edelleen. Kiitoksia kovasti ECR-ryhmä. Edustaja Luka. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin EPPn Äh, esittelijä tässä jo totesikin, niin ei kyse ole ollenkaan kiistanalaisesta ehdotuksesta. Tavoitteista olemme kaikki yhtä mieltä. Haluamme rikollisen toiminnan, terrorismin rahoituksen, veronkierron, rahanpesun ja niin edelleen entistä paremmin torjua. Ja tätä varten tarvitaan äh, sitten äh, tämän salaisuuden verhon raottamista, eli nimettömyys ei saa jatkossa olla mahdollista. Tästä ollaan nyt yhtä mieltä tästä kaikesta. Nyt kiinnittäisin puheenvuorossani huomiota parin asiaan, joista ehkä ihan yksimielisiä ei vielä olla. Ainakaan ECR ei ole muiden kanssa yksimielinen. Yhtäältä tämä julkisuus, rekisterien julkisuus, eli tiedot taloudellista etua hyötyä saavista henkilöistä Äh, vihreiden esittelijä totesi, että kyse on edistyksellisestä äh, voimasta Euroopan parlamentissa, joka nyt tekee tällaisia ehdotuksia, haluaa julkaista joka äh, ikiselle kansalaiselle nämä tiedot. Ja tietenkin nämä edistykselliset voimat tätä nyt sitten haluavat, olivat kyllä aiemmin edistyksellisiä toisella alalla, nimittäin tietosuoja-alalla. Ja nyt edistyksellisiltä voimilta Euroopan parlamentissa näyttää unohtuvan tämä puoli, tietosuojapuoli, yksityinen suojapuoli kokonaan. Kun ajatellaan kansalaisia, joilla on varoja mm, trusteissa tai muuten, niin totta kai heidän arkaluontoisia henkilötietojaan täytyy voida suojella. Nimi, osoite, mm, henkilötunnus. Näiden täysin vapaa julkaiseminen ei mielestäni aja tarkoitustaan. Eh, mielestäni eh, nämä tiedot tulee eh, tehdä tai tarjota viranomaisten saataville ja esimerkiksi talousrikoksia tutkivien tahojen ja syyttäjäviranomaisten täytyy voida nämä tiedot saada, mutta minä en ymmärrä, miksi ihmeessä nämä tiedot tulisi julkaista kaikille tahoille ja myös sellaisille, joilla ei minkäännäköistä perusteltua etua voi olla tietojen saamiseksi. Ajatellaan nyt erilaisia rahoituspalvelujen tarjoajia, jotka haluavat hankkia asiakkaita. Hehän näistä rekistereistä voisivat löytää mm, potentiaalisia asiakkaita ja toisaalta jopa ihan riko, rikolliset, jotka voisivat ää, käyttää näitä rekisteritietoja ja henkilötietoja jopa kiristykseen, sieppauksiin ja niin edelleen. Ja jos joku pystyy todistamaan, että on joutunut vaikkapa tai voisi joutua kiristämisen uhriksi, niin sehän on tässä otettu huomioon ja se osoittaa, kuinka ää, arkaluontoisia nämä tiedot ovat. Entäpä sellaiset varakkaat ihmiset, jotka eivät mm, tähän mennessä ole joutuneet kiristyksen tai sieppausten uhriksi, ää, mutta jotka ää, nyt tämän rekisterin julkaisemisen jälkeen hyvinkin saattaisivat joutua vaaraan. PPn esittelijäkin totesi, että neuvostossa todennäköisesti nämä kannat eivät kuitenkaan mene läpi, mutta vetoaisin nyt vielä eh, edistyksellisiin voimiin tämän asian selvittämiseksi. Sitten määritelmät, mm, erityisesti trustien ja muunlaisten järjestelyjen määritelmät. Tähän mennessä määritelmiä ei ole ollut. Puhutaan trusteista, mutta kukaan ei tiedä, mikä trusti on sanotaan, että no kaikki sellainen on trusti, mikä vaikuttaa trustilta tai on trustin kaltainen. Ja tämä on mielestäni huolestuttavaa. Jopa säätiöt, ainakin Kigoldin sanojen mukaan eilisessä kokouksessa, voitaisiin rinnastaa trusteihin ja hyvin monet muutkin järjestelyt. Mutta jotta jotka eivät tähän liity ja näin sitten ylivarovaiset rahoituslaitokset saattaisivat hyvinkin ähm, vaikeuttaa asioita. Joten kyllä mielestäni meidän tulisi nyt selkeästi määritellä direktiivissä, ketä direktiivi koskee ja ketä ei. Tässäpä minun äh, kommenttini asia. Kiitos paljon. Mrs. McAvey. Kiitoksia sitten edustaja Makovei. Mulțumesc. Kiitoksia. ECRn live koordinaatuna haluaisin esittää muutaman kommentin. Minusta on äärimmäisen tärkeää tukea tarkistuksia, jotka parantavat avoimuutta, erityisesti tosi asiallisen omistajan ja edun saajan ja rahoitustransaktioiden tunnistamisessa. Toiseksi tuen yleistä pääsyä tietoihin myös tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien kohdalla. Tämän lisäksi on tärkeää, että saamme aikaan todellista suojaa paljastajille, whistleblowereille. Tämä kulkee todella kaikki käsi kädessä. Mitä tulee sitten tällaisiin prepaid-kortteihin, kun niitä käyttää verkossa, tämä todella aiheuttaa mielestäni vakavan uhan turvallisuudelle – ja siksi ehdotankin, että varovaisuusperiaatetta laajennetaan koskemaan kaikkia niitä, jotka käyttävät verkossa prepaid-kortteja. Vuosi sen jälkeen, kun direktiivi astui voimaan, ehdotin, että komissio ottaisi käyttöön foorumin, jossa EUn tietokannat yhdistettäisiin henkilöihin ja heidän saamiinsa rangaistuksiin ja sanktioihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. ALDE-ryhmästä Nils Tulvais. I speak English, I will use the opportunity. Niin nyt äh, äh puhunkin ruotsia. First will I tak- Aivan ensin haluan kiittää molempia yhteisesittelijöitämme aivan erinomaisen hyvästä työstä. Äh, tässä olisi ehkä voinut äh, sanoa, että äh, toistamisen kautta ja toistamalla näitä asioita vihdoin päästään lopputulokseen. Kun nyt rahanpesua pyritään torjumaan, niin mielestäni tilanne on nyt parempi varmaan neuvostossakin kuin aiemmin oli. Olemme kaksi vuotta tästä nyt vääntäneet kättä ja nyt meillä on kaksi kokenutta kehäkettua esittelijöinä ja he hoitavat tätä asiaa nyt aivan mainiosti. Mehän tunnemme nämä asiat jo oikein hyvinkin entisestään, mutta viime kerralla emme onnistuneet vakuuttamaan mm, osapuol, toista osapuolta näiden porsareikien Um, um, umpeen kuromisesta. Esimerkiksi juuri säätiöt, trustit ja niin edelleen nämä fideikommis edelleen on olemassa esimerkiksi Englannissa, ovat tällaisia peiteyhtiöitä sellaisille yrityksille, jotka eivät välttämättä ihan päivänvaloa kestä. Sitten on näitä nimettömiä SIM-kortteja, niin kuin The Wire-ohjelmassakin jo oli aikoinaan, ja myös jopa näitä nimettömiä luottokortteja. Panama Papershan, Panaman paperit ovat tästä myös hyvä esimerkki. Sitten sitten nämä eh, todelliset eh, päämiehet, eli todelliset eh, edunsaajat, heitä on piiloteltu moninkin eri tavoin ja me olemme pyrkineet saman aikaan avoimen rekisterin, jota näin voitaisiin alistaa valvonnalle. Nyt näyttää siltä, että toimiva rekisteri saadaan aikaan. Saapa nähdä, kuinka tässä käy. Mutta joitain ongelmia tässä vielä on. Ne, jotka tunnette Panama-papereita, tiedätte, että edelleen on mahdollista pitää tilejä maissa, joiden järjestelmät eivät ole ihankaan avoimia. Ja näitä rahoja tulee sitten Euroopan markkinoille, eikä niitä voida jäljittää. Näitä ongelmia on hyvin vaikea ratkaista. Viime varjoesittelijöiden kokouksessa kuitenkin näimme, että kyllä hyvää tahtoa ratkaisun löytymiseksi on. Jos varjoesittelijöiden yhteistyö sujuu yhtä mainiosti kuin tähän asti, niin olen varma siitä, että saamme aikaan oikein hyvän lopputuloksen. Ja vielä kerran kiitokset esittelijöille erinomaista työstä. Kiitoksia. Herra Jesek, Evan Fabio Maas, GUE-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja poliitikot ja eh, jalkapallon pelaajat. No, minä olen poliitikko eh, minä ainakin olen tässä turvassa, mutta mitä puhutaan värioesittelijöistä sitten erittäin hyvää yhteistyötä. Hyvään suuntaan on menossa. Kaiken kaikkiaan on saatu aikaan sopimus siitä, mistä eh, kyse on. Haluaisin painottaa vielä, että tässä ei ole kyse siitä, että mennään mm, liike-elämää vastaan tai ollaan sen puolesta. Halutaan todellakin estää nämä menetykset. Europolin yhteydessä Panama-paperit tulivat esiin ja suuri osa näistä varansiirroista, jotka tulivat tietokantoihin, ne liittyivät juuri tähän rahoitukseen. On tärkeää, että porsaanreikiä tukitaan ja aivan kuten on toimittukin. Ja sanoisin, että erittäin miellyttävää on ollut tehdä yhteistyötä Panama-paperien selvitys valiokunnassa. En haluaisi enää sellaista tulee, joten niinpä pitäisi keskittyä kolmeen seikkaan. Ensinnäkin monet asiantuntijoistamme Panama-paperi eh, valiokunnassa Stiglitz esimerkiksi eh, puhuivat eh, hyvin selkeästi siitä, että meidän pitää turkkia, tu, tukia porsaanreijät, joista jo puhuttiinkin, ei ole mitään syytä, minkä tähden yritys ei voisi sanoa, kuka on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja. Jos he eivät sitä tee, he eivät voi toimia EU-ssa ja olen samaa mieltä, samaa mieltä myös SED-ryhmän kanssa. Pitää olla sellainen äh, lainsäädäntö, äh, joka kattaa myös äh, yksiköt, jotka eivät ole EU, EU sisäisiä. Meidän pitää suhtautua myös kynnysarvoihin hyvin kunnianhimoisesti. Muuten on liian helppo kiertää näitä pykäliä ja eh, sitten lopuksi vielä haluaisin painottaa sitä, että olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä viime, eh, eh, aivan viime päivinä. Ja minun mielestäni on erittäin hyvä, että nämä poikkeukset, joita on täällä, ja ne voidaan viedä tuomioistuimiin erittäin hyvä, että eh, eri poliittisista ryhmistä tuli eh, siihen kannattoja ja erittäin hyvä on se myös, että eh, saimme puututtua myös kiinteistöalaan. Meidän pitää katsoa, että kiinteistörekisterit saadaan paremmin kerättyä. Ja sitten lopuksi aivan lyhyesti tästä riskimaiden listasta – Täysistunnossa äänestetään ensi viikolla tämän listan hylkäämisestä ja jotkut ryhmät tässä parlamentissa eivät vielä ole päättäneet lopullisesti asiasta. Pyytäisin näitä kollegoita, tiedän, että he suhtautuvat hyvin vakavasti näihin ongelmiin. Haluan tukea tälle päätökselle, joka tehtiin Eko- ja Libe-valiokunnassa, että poistetaan nämä listat koska ei voida väittää, minkä tähden ei ole esimerkiksi Bahaman kaltaisia maita tässä mukana. Ja muutaman viikon päästä tulee, tulee kyllä lisätietoa siitä, minkä tähden näin ei ole. Ja minkä tähden siis Bahama ei ole tällä listalla. Joten pyytäisin, että tuette parlamentin kantaa tässä. Kiitoksia. Ei ole nyt muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt esittelijät voivat palata puheenvuoroinensa. to... Haluaisin todella ilmaista kiitollisuuttani ja sitä, kuinka hienoa on ollut tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa – Meitä on monta ja tässä on pysytty itse asiassa. Aina näin ei käy. Jatkamme työtämme ja olen varsin myönteinen sen suhteen, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen ja lainsäädäntöä, Totta kai on aina asioita, yksittäisiä kohtia, joista kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta se, mistä olemme yhtä mieltä, on, että tämän kaltaista lainsäädäntöä tarvitaan. Tarvitaan välineillä, voidaan torjua terrorismin rahoitusta. Tässä on eri sävyjä ja meidän täytyy ottaa toistemme erilaiset näkemykset huomioon, mutta ymmärtää myös se, että pyrimme kohti yhteistä tavoitetta. Kiitoksia ymmärsinkö oikein komission edustajaa. Jos hän haluaa nyt sitten puheenvuoron, niin pyytäisin puhumaan lyhyesti ja sitten sen jälkeen toinen yhteisesittelijä. Very much. No kiitos oikein paljon. Ihan lyhyesti olen oikeuspääosaston rahanpesun vastaisen tiimin vetäjä ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä parlament parlamentti tulee ehdottamaan. Olemme myös tarkastelleet tarkistuksiamme ja siellä on kyllä meillekin paljon hyvää materiaalia työmme pohjaksi. Lisäksi haluan kiittää yhteisesittelijöitä hyvästä työstä. Voisin nyt mennä moniinkin yksityiskohtiin esimerkiksi selittää tätä korkeamman johdon kohtelua ja niin edelleen, mutta keskustelut tietenkin jatkuvat vielä tästä asiasta. Nämä ovat nyt sellaisia yksityiskohtia, joihin voimme palata ja joista varmaan löydämme hyviä ratkaisuja. Ehkäpä sananen vain, koska viimeisessä Demasin puheenvuorossa puhuttiin äh, korkean riskin äh, kolmansista maista ja tällaista luettelosta. Äh, ymmärrämme kyllä, mistä tämä ehdotus tulee ja tarvitaan kunnon menettelyjä hoitaa tämä asia kunnolla koko eu tasolla. Me olemme sitoutuneet Ähm, asian valmistelemiseen, mutta tähän menee aikansa. Ja äh, sillä välin haluamme tehdä rakentavalla tavalla yhteistyötä teidän kanssanne, mutta äh, toivomme, että järjestelmä voi näin jatkua. Mutta joka tapauksessa... No, siellä on otettu jo kantaa tähän asiaan. Thank you. Selvä, kiitos sitten. Um, Kiitoksia ja sitten Sargentini. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin vain heijastella sitä, mitä Anna Gomez sanoi ja samoin kuin edustaja Massi, että me toivomme, että meillä on hyvä äänestys ensi viikolla. Me kunnioitamme sitä, että äh, meidän mielestämme tämä ei ole luettelo korkean riskin kolmasta maista siinä mm, mielessä kuin pitäisi äh, sitä katsoa. Tässä puhutaan Ekonista ja Libestä. Minä itse olen kehitysvaliokunnassa, DEVE-valiokunnassa myös. Ja tässä pitäisi puhua myös laittomista rahavirroista Afrikasta ja muista kehitysmaista, joissa ei makseta veroja. Suuret äh, monikansalliset yritykset haluavat välttää, äh, välttää verojen maksua. Tämä on siis minun motivaationi ja tarvitsen siihen avoimuutta ja siitä syystä äh, kuljen siihen suuntaan ja eh, ehdottaisin ECRlle, että nämä kaksi eh, eh, yhteisesittelijää tosiaan katsovat, missä ne mennään, mutta nyt pitäisi olla mahdollisimman pitkälti avoin. Ensi viikolla meillä on vielä varjoesittelijöiden kokous. Meillä on paljon työtä, jos haluamme äänestää 25. päivä tammikuuta, niin silloin tehtävä on hyvin haastava tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Ja äänestys on suunniteltu pidettäväksi 25. päivä tammikuuta. Kiitoksia kovasti ja kokous päättyy tähän.